oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti. Eli esityslistalla on seuraavaksi Malesia. Ensin päätösasema esityksen laatijat. Ensin korrao yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Vapakauppasopimukset Euroopassa pohjautuvat hyvin paljon taloudellisille kriteereille ja siinä otetaan huomioon johdonmukainen politiikka ja se, että noudatetaan ympäristöä, sosiaalilainsäädäntöä ja myöskin ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet on mainittu sopimuksen johdanto-osassa, mutta ne eivät ole sitovia. Malesia ihmisoikeuskysymyksissä, mitä tulee vähemmistöihin ja alkuperäisväestöihin, on hyvin paljon myöhässä ja siellä on paljon ihmisoikeusrikkomuksia. Tämä on erittäin suuri huolenaihe kansalaisjärjestöille ja maassa on tehty hyvin paljon vahinkoa alkuperäiskansojen maille. Ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on siirretty pois asuinalueeltaan ja myöskin on tuhottu paljon trooppista metsää. Korruptio on valtava ongelma. Siellä on hyvin paljon spekulointia ja 80 prosenttia sademetsästä on jo tuhottu, jotta voidaan tuottaa palmuöljyä. Ja Malesia on, Malesia on yksi maailman korruptoituneista maista ja meidän täytyy käyttää näitä vapakauppasopimuksia, jotta pystymme suojelemaan ihmisoikeuksia, koska tässä meillä on siihen tilaisuus. Kiitoksia sitten Demesmaker, yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, kollega, Malesiasta on tulossa autoritaarinen valtio. Tällä hetkellä on vaarallista osoittaa mieltään rahonomaisesti ja esimerkiksi pitää keltaista teepaitaa, koska keltaista pidetään maanpetoksen symbolina. Ja tämä ei lupaa mitään hyvää demokratialle. Kansallinen rintama tai Barisan National on ollut vallassa jo 58 vuotta, mutta sen toiminta perustuu edelleen hyvin vanhoille siirtomaasäännöille. Ja ilmaisun vapautta ja lehdistön vapautta voidaan helposti rajoittaa. Lait pohjautuvat pitkälti sharia-lakien. Ja eikö Malesia itse ole todennut, että se haluaa kansainvälisesti olla maltillinen muslimivaltio ja että se haluaa myöskin torjua islamistilaista ääritoimintaa? Ja entäs sitten vähemmistön oikeudet? Alkuperäiskansat, kuten Orang Asli, taistelevat edelleen omaisuusoikeuksistaan. Me vetoamme nyt siihen, että hallitus noudattaisi demokratiaa ja meidän täytyy painostaa maata ja meidän täytyy tässä yhteydessä hyödyntää neuvotteluita vapakauppasopimuksesta ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Biller per um... Kiitoksia. Seuraavaksi Loh Biller, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Malisiassa käytetään rajoittavia lainsäädäntöjä siihen, että kokoontumisen mielipidevapautta massiivisesti rajoitetaan. Ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka ilmaisevat kriittisiä kantoja hallituksesta, ottavat riskin siitä, että heidät pidätetään. Sen lisäksi tapahtuu poliittisesti motivoituja oikeuskäsittelyjä. Kriitikkoja kohtaavat usein syytökset siitä, että toimivat valtiota vastaan – ja tämä lainsäädäntö on peräisin siirtomaajalta, jonka pohjalta tämä tapahtuu. Tämän vuoden aikana yli 40 ihmistä on joutunut kuulusteluihin tai pidätetty tai heitä vastannettu syyte syistä, joita voiden väitettiin ollen hallituksen vastaisia. Khalid Ismaat äh, joutui multimedia- ja tiedonantos, tiedonantoslainsäädännön pohjalta syytetyksi siitä, niistä julkaisuista, joissa hän syytti vallan väärinkäyttöä. Myös turvallisuuslainsäädännön perusteella ihmisiä pidetään, esimerkiksi Kairudin Abu Hassan, joka pidettiin syyskuussa siksi, että hän ra- raportoi erään, sen, erään valtiosynnytyksen korruptiotapauksista. Siksi me vaadimme Malisian hallitusta vapauttamaan ja peruuttamaan syytökset kaikkien niiden osalta, jotka ovat kokoontumis- ja mielipidevapauksien toteuttamisen vuoksi eh, joutuneet vainon kohdiksi. Nämä lainsäädäntö pitäisi myöskin muuttaa. Tähän muut, kuuluu myös se laki, josta nyt joulukuussa päätettiin, joka on kansallisen turvallisuusneuvoston laki, joka rajoittaa vapauksia. Kiitoksia. Sitten vielä yksi laatioista. Wikström, puolitoista minuuttia. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kehitys Malesiassa, mitä tulee mielipidevapauksen ja muiden perusoikeuksien rajoittamiseen, on todella hälyttävää. Hallitus tekee parhaansa vajentaakseen arvostelijat ja poliittisen opposition, ja tästä syystä parlamentin tänään täytyy valittaa sitä, että ihmisoikeuksien tilanne on vaarannettu, että lainsäädäntö sallii sen, että voidaan toimia kansalaisyhteiskunnan edustajia vastaan, akateemisen maailman ja opposition tiedotusvälineen edustajia vastaan. Siksi me vaadimme, että Malesian hallitus välittömästi vapauttaa poliittiset vangit ja tavalliset ihmiset, jotka vain ovat käyttäneet vapauttaan, mutta jotka millään tavalla eivät muodosta vaaraa maan turvallisuudelle. Ja on löydettävästi lopetettava väkivalta, joka koskee HLBTI-ihmisiä. On tärkeää, että me hyväksymme tämän ajankohtaisen päätösaseman Malesian tilanteesta tänään. Meidän täytyy osoittaa hallitukselle, että mielipiteenvapaus, ilmaisuvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, jota ei missään saa rajoittaa. Tämä on EUn tärkeimpiä tehtäviä. Sen täytyy valvoa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia sekä täällä Euroopassa että muualla maailmassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava laatija Lenars, yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies, kollegat. Tämänpäiväinen päätöslauselma vahvistaa sitoumuksemme ystävyydestä Malesian kansan kanssa. Tämän ystävyyden ja sitoumuksen takia yhdymme myös esitettyihin huoliin. Ensinnäkin tämä kansankiihotuslaki, jonka Malesia on sitoutunut kuumaamaan, mutta sitä on vain vahvistettu. Sitten uusi turvallisuuslakiehdotus, joka hyväksyttiin ilman julkista keskustelua tai kansalaisyhteiskunnan kuulemista. Tämä antaa laajat valtuudet turvallisuusneuvostolle julistaa hätätila. Ja yleisemminkin huoli ilmapiiristä, jossa opposition poliitikot, journalistit, kansalaisyhteiskunta joutuvat toimimaan yhä vaikeammissa olosuhteissa. Yhdymme näihin huoliin ei siksi, että pitäisimme kritisoinnista, vaan katsomme, että tämä kritiikki on niin tärkeätä, huoli on niin suuri, jotta sen täytyy olla lähtökohtana vuoropuhelulle Malesian sisällä ja myös kahdenvälisissä suhteissamme EU ja Malesian kesken. Erityisesti näinä aikoina, kun kahdenväliset suhteemme ovat entistä tiivimmät. E autrice anche Madame a vous la parole. Seuraavaksi olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Ibrahim on symboli. Sen jälkeen, kun Aasian kriisiä 90-luvun jälkeen on käsitelty. Hän toteutti maassaan säästökuurin, mutta myös suuria hankkeita pimeissä olosuhteissa. Hän loi Patakan hajatin, jonka tarkoitus oli ylittää yhteisöjen väliset rajat. Hän on nyt sitten saanut sodomiasta syytteet eh, ultrakonservatiivisessa maassa. Hyökkäykset eh, vapautta vastaan eh, lisääntyvät, su- sukupuoli, seksuaalivähemmistöjä vastaan, journalisteja vastaan, lakimiehiä vastaan. Vaino on jatkuvaa. Väkivalta lisääntyy, jotta elitin etuja voidaan turvata rikkauden tasapainoisempi jako ja vuoropuhelu voi johtaa siihen, että maa pääsee siitä umpikujasta, jossa se nyt on. Se on välineellistänyt uskonnon ja vaarana on, että se joutuu fundamentalismin tielle. Nyt on kiireesti toimittava. Onorevole Panzeri. Kiitoksia. Seuraavaksi Panzeri. Hänkin on päätösopetuksen laatija. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Malesiassa on rajoitettu ilmaisunvapautta rikoslain pohjalla. Tällä tavalla paimennetaan kriitikkojen ääni. Ja meitä huolestuttaa erityisesti kansankirjoituslaki, ja sen pohjalta on jo pidätetty yli sata ihmistä. Anwar Ibrahim on syytteessä sodomiasta. On kuitenkin todettu, että näille syytteille ei ole mitään perusteita. Tässä ei ole lakia. Tällä tavalla vain halutaan hiljentää ne, jotka ovat kritisoineet hallitusta. Media on yhä suuremmissa ongelmissa, kun se raportoi korruptiosyytteistä pääministeriä vastaan ja seksuaalisukupuolivähemmistön jäseniä ahdistellaan. Ja täytyy muistaa, että Malesia on tällä hetkellä ASEANin puheenjohtajavaltio ja meidän täytyy vaatia, että kyseinen laki perutaan, erityisesti kun katsotaan, kuinka laajat oikeudet sen myötä on annettu pääministerille. Meidän täytyy valvoa kansallista turvallisuutta ja meidän täytyy tukea kansalais- ja poliittisia oikeuksia tässä maassa. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat kansanpuolueesta. Kelly, yksi minuutti. Eh, niin, ASEAN valtuuskunnan jäsenenä olen hyvin tietoinen tärkeistä kauppasuhteista EUn ja Malesian välillä. Se on toinen Singaporen jälkeen EUn ja äh, ASEANin välillä. Mutta kun kauppa kohenee ja mahdollisuudet äh, kuitenkin Malesian sisällä vapaalle ilmaisulle ovat huonontuneet. Huolestuttavaa on se, että on vahvistettu muutettu lainsäädäntöä, jota on tiukennettu. Kansankirjoituslaki. Ja tämä on johtanut siihen, että on tapahtunut pidätyksiä. Tämä ei ole hyväksyttävää. On julistettu tarvittaessa hätätila ja huelta. HLBT-ihmisten kohtelu on todellakin jotain, mikä on naurettavaa. Pitäisi antaa heille tasavertaiset oikeudet. On jotakin, mitä voidaan hyväksyä, että maa, jonka kauppakumppani on meille yhä tärkeämpi, kehittyy huonoon suuntaan. Kiitoksia sitten Gil. Puolitoista minuuttia sosialistien ja demokraattien nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Komission jäsen Minulla oli mahdollisuus käydä Malesiassa tässä hiljan ja olin yllättynyt havaitessani, että meidän käsitykset maasta ovat hyvin kaukana todellisuudesta. Maa on dynaaminen ja moderni, mutta pinnan alla, läntisen talouden pinnan alla näemme entistä autoritaarisemman valtion, jossa kommentaattorit, poliitikot eivät voi puhua vapaasti. Tämän kansankiihotuslain perusteella syytteitä on nostettu ja on myös tämä turvallisuusneuvostolaki. Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten vaino, sorto on yhä suurempaa. Malesia järjesti korruptiovastaisen konferenssin syyskuussa. Haluaisin kysyä pääministeriltä, miksi oma korruptiovastainen komissio ei voi toteuttaa avoimia tutkimuksia korruptiosyytteistä teitä vastaan. Miksi media ei voisi raportoida tilanteesta niin, että ihmiset voisivat rauhanomaisesti ilmaista näkemyksensä kaduilla? Miksi ei voitaisi kunnioittaa niitä sitoumuksia, joita on tehty kansankihotuslain kumoamiseksi niin, että saataisiin turvallisuutta ihmisille, eikä käytettäisi kaikkea tätä sorrovälineenä. Miksi pitäisi pelätä avointa keskustelua kansalaisyhteiskunnan ja opposition kanssa, kun aktivistit, blokkarit äh, asetetaan syytteeseen. Miksi maan älykkäät mielet eivät voisi johtaa maata demokratian eturintamaan? Näyttää siltä, että pääministeri ja hallitus pelkää, että heidän asemansa heikkenee. Päinvastainen kuitenkin olisi totta. Honorevole Marinho. Kiitoksia sitten Marinjoi Pinto, yksi minuutti. As violações dos direitos humanos na Malásia rikkomukset ihmisoikeuksia vastaan Malesiassa, kuten monissa muissakin maailman maissa, tapahtuvat pääasiassa vääristyneen oikeusjärjestelmän myötä. Esimerkiksi laki valtion turvallisuudesta antaa tuomioistuimille mahdollisuuden vainota oppositiota ja on jopa pöyristyttäviä tuomioita. On satoja tuhansia, jotka ovat Malesian vankiloissa ilman, että heillä olisi mitään tietoa vapautuksesta. Taloudelliset sanktiot ovat yksi mahdollisuus, mutta toisaalta pyritään saamaan aikaan vapaakauppasopimus Malesian kanssa. On selvää, että ihmisoikeuksien halveksunta on jotakin, mitä ei voida kompensoida. Totta kai on olemassa mahdollisuus käyttää taloudellisia sanktioita. Jokaisen tulisi viime kädessä myöskin vastata teostaan kansainvälisen rikostuomioistuimen edessä. Kiitos sitten Fruntuulis sitoutumattomista. On selvää, että Malesian tilanne ei ole selvä. Ainakaan siellä ei noudateta eurooppalaisia periaatteita. Se on nyt selvää. Malesiasta on nopeasti tulossa valtio, jossa rajoitetaan ilmaisunvapautta ja poliitikkoja lähetetään vankilaan. Korruptio on valtavan laajalle levinnyttä ja Euroopan unioni ei voi kertoa muille maille, mitä niiden pitää tehdä, eikä se voi niin avoimesti puuttua kolmansien maiden sisäisiin asioihin. Emme me ole mitään absoluuttisen totuuden edustajia, eikä voida sanoa, etteikö näin tapahtuisi myöskin Euroopassa. Meilläkin on poliitikkoja, joita ahdisteltiin, ahdistellaan, ja meillä on myöskin vääriä valoja oikeudessa ja koskemat, vastuuttomuutta tiettyjen poliitikkojen osalta. Ja joka kuukausi Euroopassa on uusia skandaaleita, rahoja menee hukkaan ja niitä annetaan suuryrityksille. Eli mielestäni me emme nyt voi näin osoittaa sormella muita maita maailmassa, ikään kuin olisimme valta, vaikka omat asiamme eivät ole kunnossa. Jos haluamme painostaa Malesia ja muita maita kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, niin se pitäisi tehdä toisella tavalla. Meidän pitäisi katkaista kaupankäynti näiden maiden kanssa, lopettaa rahallisen tuen antaminen, koska korruptiota on politiikassa ja poliitikot voivat kääriä rahat taskuunsa ja meidän täytyy estää se, että suuret eurooppalaiset yritykset toimivat näissä maissa. Muussa maassa, muussa tapauksessa olemme vain tekopyhiä. Kiitos. Tarabella per... Kiitoksia ja seuraavaksi Tarabella yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Malesia on huomattavan kasvun maa. Se on mallina koko Kaakkois-Aasialle, mutta kuitenkin se toteuttaa edelleenkin kuolemantuomioita ja kidutusta. Se on allekirjoittanut tiettyjä kansainvälisiä yleissopimuksia, Tästä huolimatta ihmisoikeudet eivät edelleenkään ole prioriteetti. Malesiassa jopa takapakkia on otettu. Malesia kuuluu niihin maihin, jotka eivät ole vieläkään kumonneet kuolemantuomiota. Kuuluu myös 38 maahan, jotka ovat äänestäneet kuolemantuomion maratorion vastaisesti YK yleiskokouksessa vuonna 2014. Tämä osoittaa, että se ei halua kehittyä tällä alalla. Jos Malesia voi olla taloudessa mallioppilas, niin miksi se ei voisi toimia myös tällä alalla, kun kyse on kansalaisten perusoikeuksista? Ehm, Mark, ehm, onorevole Tarabella, c'è un... Tarabella, teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Eli Czernetski, olkaa hyvä. Ehm, bardzo dziękuję E, panu... Kiitos. Minusta haluaisin kiittää e, Tarabella siitä, että hän hyväksyy kysymykseni. Minä tiedän, miten tärkeää teille on ihmisoikeuksien puolustaminen kautta maailmaa, mutta haluaisin esittää teille kysymyksen, kysymyksen, jota usein esitän tässä talossa. Eikö ole niin, että meidän pitäisi saada komissio ja neuvosto enemmän mukaan tähän niin, että jäsenvaltiot voisivat kohdistaa taloudellista painetta niihin maihin, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia. Eikö se olisi tehokkaampaa? Voin täysin yhtyä Charneskin esittämään huoleen, varapuhemiehen huoleen, kun kyse on siitä, että otetaan esimerkiksi vapakauppasopimuksiin kantaa mehän toisaalta punnitsemme sen, miten voimme ihmisoikeuksien alalla edetä. Näin toimitaan useiden maiden kanssa, esimerkiksi Kolumbian tapauksessa. Muistamme, että maailmassa joka toinen AY-aktiivi, joka saa surmansa, saa surmansa Kolumbiassa. Ensinnäkin täytyy muistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja toisaalta sitten vasta kauppa-asiat, ei päinvastoin. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhelistaa. Pospisil, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Tuen kaikkia kollegoita, jotka vaativat, että Malesiassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Olen sitoutunut näihin asioihin ja tiedän, että oikeusvaltioperiaatetta ei kunnolla sovelleta tässä maassa – Tämä kansankiihotuslaki on todella kammottava ja se mahdollistaa sen, että ihmisiä voidaan ahdistella mistä hyvänsä syystä. Perustuslakituomioistuinkin hiljattain totesi, että tämä on perustuslain mukaista ja tätä on aivan mahdotonta hyväksyä. Ja yli tuhat ihmistä odottaa teloitusta vankiloissa ja siksi komission jäsen tuen kaikkea, mitä kollegani ovat sanoneet. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Malesian kanssa, se on selvää, mutta sopimuksia maan kanssa pitää solmia ainoastaan, jos he kumoavat nämä lait, jotka eivät ole oikeusvaltioperiaatteen mukaisia. Kiitos, Tel Marjas, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Ilmaisuvapauden puuttuminen, uskonnollinen sorto alkuperäisväestön ja maahanmuuttajien syrjintä Malesiassa. Nämä kaikki ovat asioita, joita tapahtuu päivittäin. Malesian hallitus teeskentelee tällä torjumassa terrorismia. Kuka tahansa, jota epäillään vaaraksi turvallisuudelle, voi päätyä vankilaan määrättömäksi ajaksi. Ja ne, jotka pidätetään, monia pidetään myöskin siksi, että he taistelevat ihmisoikeuksien puolesta, että tapahtuu usein. Ja Malisia katsotaankin yhtenä niistä maista, jossa on alhaisin ilmaisuvapauden taso. Se on maa, jossa toteutetaan sarjaa. Malisian viranomaiset ovat nostaneet syytteitä julkaisusta, joiden katsotaan ollen hallitusta vastaan. Joten meillä on siis ihmisoikeusrikkomuksia Malesiassa. Euroopan unionin tulisi harjoittaa painostusta maan hallitusta kohtaan, jotta se poistaisi kansankihotuslain ja jotta se palauttaisi ilmaisuvapauden samoin kuin kaiken muun, jota määritellään kansainvälisissä sopimuksissa. Kiitoksia, seuraavaksi Sogor, yksi minuutti. Kiitos. Sarenski ja Tarabellin välistä keskustelusta sanoisin, että haluaisin liitata tähän myöskin sen, että eilen nousi useaan otteeseen esille se, että neuvosto ja komissiokin voisivat tehdä enemmän, niin voisivat olla hyvä esimerkki jäsenvaltioille silloin, kun niin myöskin jäsenvaltioilta pyytäisivät sitä, että jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. Malesian yhteydestä sanoisin, että seitsemän, seitsemässä yhteydessä on tapahtunut syytöksiä, jotka ovat lähteet liikkeelle sodomia lainsäädännöstä ja Anwar Ibrahim on henkilö, joka erityisesti on joutunut tästä kärsimään. Politiikka poliittinen oikeuslaitoksen käyttö osoittaa sen, että hallitus pelkää sitä, että oppositio voisi nousta valtaa demokraattisissa vaaleissa. Anwar Ibrahim mm, puolesta toimiminen on myöskin esimerkki siitä, että oppositio vahvistuu Malesiassa ja on väistämätöntä, että hallitus tulee vaihtumaan. Euroopan unionin tulee puuttua Malesian toimintaan. Meidän pitää osoittaa sitä, että me odotamme, että arvosta pitävät kiinni meille kaikki tärkeät kauppakumppanit. Castaldo. Kiitoksia. Seuraavaksi Castaldo, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Meillä on nyt tämä kansankehityslaki ja sitten muita lakeja, viestintälaki, multimedialaki. Ei näitä laita ja uudistuksia rikoslaissa on nyt paljon ja ne vaikuttavat kokoontumisvapauteen ja ilmaisunvapauteen. Maassa on myöskin hyvin paljon sosiaalista dumpausta, korruptio on ulottunut hallitukseen asti ja on hyvin paljon politisoitu tuomioistuinta, jossa sitten syytetään toisinajattelijoita, oppositioita ja toimittajia, kuten tapahtui esimerkiksi entiselle oppositiojohtajalle Anwar Ibrahimelle, jota nyt syytetään aivan naurettavista asioista. Ja tämäkin nyt sitten osoittaa meille, kuinka paljon sarjalaki on saanut maataan valtaansa. Ja sitten on myöskin ympäristön tuhoamista ja aivan järjettömiä hankkeita, joista Korea puhui aikaisemmin. Euroopassa on yli 500 miljoonaa ihmistä, olemme taloudellinen supervalta ja kauppasopimukset voivat olla ase, jonka kautta voidaan edistää myöskin ihmisoikeuksia. Me pystymme tämän tekemään, mutta jos ei nyt, niin milloin Euroopan pitää nyt herätä ja vaatia, että kumppanimme kunnioittavat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Seuraavaksi Svoboda, olkaa hyvä. Předající, vážený pane komisaři, rád bych věřil, že naše dnešní diskuse a dnešní usnesení bude vnímáno jako součást diskuse. Toivon, että tämä keskustelu ja tämä päätöslauselma näyttäytyy osana keskustelua kumppanin kanssa, jonka kanssa meillä on yhteinen tavoite tehdä yhteistyötä. Voin yhtyä edellisten puhujien näkemyksiin ja lausuntoihin oikeusvaltion tilasta Malesiassa. Kauppa ja yhteistyösopimus, jonka EU tekee, on ehdollinen ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta. Haluaisin vedota komissioon, jotta se lisäisi painostusta niin, että tämä sitoumus otetaan vakavasti ja varmistetaan, että ehdollisuus todella pätee kun kauppayhteistyötä kehitetään Malesian kaltaisten maiden, maiden kanssa, niin että ihmisoikeuksien tilanne todella paranee. Kiitos. Kiitoksia. Svoboda. Seuraavaksi Venta. Hän ei taida olla paikalla. No, hän oli pyytänyt puheenvuoroa. Eli menetelmä puhujalistaa päättyy siis tähän ja komission Stiljani saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos niin, puhemies, hyvät kollegat. Malesia on tärkeä mm, Euroopan unionin asiassa. Tällä hetkellä se on ASEANin puheenjohtaja valtio aikana, jolloin tehdään tärkeitä päätöksiä, joilla luodaan ASEANin talousyhteisöä. Meidän kahdenväliset siteemme ovat vahvistuneet huomattavasti kaupan ja investointien vahvistumisen myötä on ollut myöskin poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä eri muodoissa. Mutta tätä taustaa vasten Euroopan unioni on huolissaan erinäisistä asioista, joita maassa on tapahtunut vuodesta 2014. Kysymys on kehityksestä, joka on vaikuttanut ilmaisunvapauteen ja oikeusvaltioon. Me olemme huolissamme siitä, että yhä enemmän käytetään niin sanottua kansankiihoituslakia, samoin kuin myöskin tuomioistuimen päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi Anwar Ibrahimia, oppositiojohtajaa. Mitä tulee ilmaisuvapaukseen, niin kuin te kaikki muistutitte, Euroopan unioni pahoittelee sitä, että yhä enemmän käytetään kansankiihoituslakia huolimatta siitä, että pääministeri on puhunut siitä, että se laki poistettaisiin. Tässä yhteydessä muistuttaa, että huhtikuussa 2015 korkea edustaja julkisesti ilmaisi huolenaiheensa siitä, että tällä olisi vaikutuksia mielipiteen vapauden toteutumiseen. Hän ilmaisi vakavaa huolestuneisuutta siitä, miten lainsäädäntöä käytetään sekä kun liitto tuo valtion tuomioistuin tuomitsi viiden vuoden vankilatuomion oppositiojohtaja tämän vuoden helmikuussa. Anwar on aiemmin ollut pidettynä ja häneltä vietiin kansalaisoikeutensa ja hän menetti paikkansa parlamentissa, siis parlamentin jäsenenä. Ja 8. joulukuuta Euroopan parlamentti saattoi, päät- Euroopan unioni saattoi päätökseen neuvottelut uuden sukupolven yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta Malesian kanssa. Euroopan parlamentti on toistuvasti puhunut siitä, että neuvottelut saattaa päätökseen, jotka käynnistyivät vuonna 2011. Tämä uusi sopimus sisältää erityisiä määräyksiä, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, ja jotka sallivat vahvistuneen äh, toiminnan näissä asioissa ennen kaikkea sitä myöten, että luodaan jär, merkityksellistä ihmisoikeusvuoropuhelua. Neuvottelujen myötä Malaysia hyväksyi sen, se tunnustaa sen, että demokraattisten periaatteiden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen tunnustaminen ovat olennainen osa tätä sopimusta. Me jatkamme yhteyksiä Malesian hallituksen kanssa, jotta voimme edistää omaa toimintaa ihmisoikeuksien edistämiseksi, mukaan luettuna myöskin HLBTI, yhteydet sekä kahdenvälisesti että alueellisella tasolla ASEANissa. Kiitos. Grazie, grazie komissario Stylianidis. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia tästä pitkästä maratoniistunnosta. Olen saanut seitsemän päätöslausumaesitystä tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyy. Nyt pidämme tauon